The president. Puhemies. No niin, kollegat. Jatkamme istuntoa äänestysselityksillä, mutta ennen kuin lähdemme siihen, niin toivotan tervetulleeksi valtuuskunnan Kanadan liittoparlamentista ja Kanadan EU-edustuston edustajia Brysselistä, jotka istuvat tuolla diplomaattiaitiossa. Valtuuskunta johtaa herra David Tilson, joka on Toronton vaalipiirin edustaja. Valtuuskunnassa on kansanedustajia senaattoreita Quebecistä ja Brittikolumbiasta. Valtuuskunnan Strasbourgista tapaamassa Kanadaan Kanadan suhteita hoitavan valtuuskunnan jäseniä Euroopan parlamentista. Sitten tämä liittyy taas Euroopan parlamentin ja Kanadan 34. parlamentaarisen yhteiskokouksen tänään ja huomenna Kanadan valtuuskunta on tavannut epävirallisissa ja virallisissa yhteydessä jäseniämme ja huomenna matkustavat Kööpenhaminan Tanskaan. Toivotan teille kaikkea hyvää oleskellessani täällä Euroopan unionin alueella. Ja nyt äänestysselitykset, joista äänestettiin tuossa